joka liittyy YK yleiskokouksen huumeita käsittelevän erityisistunnon valmisteluihin. Parlamentin puolesta, parlamentin puolesta toivotan tervetulleeksi ministeri Enis Blechardin. Olkaa hyvä. Kiitoksia, mukava nähdä teitä jälleen. Puhemies, komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, 2016 on äh, hyvin tärkeä vuosi kansainväliselle yhteisölle päivittää huumausaineiden valvontajärjestelmää ja vastata maailmanlaajuiseen huumausaineongelmaan tarjoamalla yhteisiä maailmanlaajuisia vastauksia yhteisten sopimusten kautta. Tässä on myös mukana luonnollisesti toimintasuosituksia. EU tukee tällaista lähestymistapaa. Euroopan unionin prioriteetit ovat seuraavat. Ensinnäkin YK on humausaine yleissopimukset, kolme, kaikki kolme sekä ihmisoikeusjulistus ovat luonnollisesti asioiden keskiössä, kun huumausaine ongelmaan pyritään ähm, puuttumaan ja mm, huume politiikka voi olla hyvinkin monenlaista, ottaen huomioon muun muassa alueelliset erityispiirteet. Ensinnäkin ihmisoikeudet. Vaadimme kuoleman rangaistuksesta luopumista rikosten ja muiden rikosten suhteen, vapaus, demokratia, yhdenmukainen kohtelu, solidaarisuus, oikeusvaltio, äh, kaikki nämä periaatteet ovat äärimmäisen tärkeitä meille ja kuolemanrangaistus äh, ei ole hyväksyttävä. Euroopan unioni haluaa myös muistuttaa, että ähm, kun puhutaan huumausainerikoksista ja kuoleman ähm, tuomion langettamisesta niille, niin rangaistus ei ole suhteessa äh, rikokseen. Tarvitaan äh, luonnollisesti tasapainoista lähestymistapaa. Me haluamme sellaista huumausainepolitiikkaa, jonka pohjana on kansanterveyslähestymistapa, joka perustuu äh, tehokkaaseen valvontaan ja tieteelliseen todistusaineistoon. Huumausaineyleissopimuksessa monet toimet, jotka liittyvät äh, äh, huumausaineiden äh, valmistamisen estämiseen ja salakuljettamisen estämiseen ovat usein tärkeämpi monille maille kuin terveysvaikutusten huomioon ottaminen. Me haluaisimme muuttaa tätä tilannetta. Pyydämme myös osapuolia huolehtimaan siitä, että että äh, huumausaineisiin liittyvät muut ongelmat otettaisiin huomioon, siis muutkin kuin AIDS ja HIV muun muassa. Ja nämä toimet, joihin on aiemmin ryhdytty kansanterveyden parantamiseksi, ovat olleet hyvin tehokkaita. Pitkällä aikavälillä tarvitaan kokonaisvaltainen lähestymistapa äh, syiden kitkemiseksi, esimerkiksi ajatellen äh, huumausaineviljelmiä ja niiden kannattavuutta. Ja Euroopan unioni pyytää, että tunnustetaan myös kansalaisyhteiskunnan rooli tätä politiikkaa valmisteltaessa – minä tässä esittelin Euroopan unionin kantaa ja panoksia, joista sovittiin viime vuoden lopussa neuvotteluissa. Nyt sitten ajamme näitä asioita ja olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että loppu, tuleva loppuasiakirja tai loppuasiakirjan luonnos sisältää jo monia ehdotuksistamme, vaikka ne ei kaikkia. Viittaus kuolemanrangaistuksen poistamiseen rikoksista on äh, tärkeä asia ja samoin äh, tietyt muut toimet. Ja Euroopan unionin täytyy huolehtia siitä, että nämä tärkeät elementit otetaan mukaan tuohon äh, tulevaan sopimukseen. Kiitos oikein paljon. Thank you very much, minister. Now the floor goes... Kiitos, arvoministeri. Nyt komission jäsen Malmström saa puheenvuoron. Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, jäsenet, komissio on sitä mieltä, että meillä on erittäin tärkeä rooli, kun pyrimme viemään eteenpäin päätöstä YKssa, kun se järjestää erityisistuntonsa huumausaiheesta. Olemme tätä valmistelemassa voimakkaasti. Meidän hyväksymme myöskin yhteisen kannan viime marraskuussa. Olemme valmiita puhumaan yhdellä äänellä ja komission pitkälti neuvoston kanssa aivan samoilla linjoilla. Varmistamme sen, että EUlle tärkeät asiat otetaan huomioon neuvotteluissa ja loppuasiakirjassa. Avramopoulos edustaa komissiota erityisistunnossa ja aikoo esitellä ja viedä eteenpäin maailmassakin tunnustettua EUn huumausainepolitiikkaa, joka pohjautuu tosiasioihin. Siinä pyritään vähentämään sekä kysyntää että tarjontaa ja otetaan huomioon erilaiset haasteet, kuten nettikauppa tai uudet psykoaktiiviset aineet. Jotkut avainkysymykset, joihin keskitymme, mainittiin tässä jo ministerinkin suulla, mutta muistuttaisin vielä siitä, että meillä prioriteettina ovat ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja rikoksiin liittyvien kuolemanrangaistusten poistaminen, sillä ne eivät ole kaikkein vakavimpia rikoksia kansainvälisen lainsäädännön nojalla. Olemme pyrkineet järjestämään myös tällaisen sivu tapahtuman, jossa käsitellään nimenomaisesti kuoleman rangaistuksia. Kuolemanrangaistukset eivät muuten ole koskaan mikään hyvä ratkaisu. Lisäksi vetoamme siihen, että saadaan aikaiseksi oikeasuhtainen rangaistusasteikko, kun puhutaan rikoksista. Haluamme tasapainottaa uudelleen myöskin suhteen kansanterveyteen. Se on tärkeä osa kansainvälistä toimintaa. Meidän täytyy tehdä lisää, kun puhutaan myöskin kysynnän vähentämisestä, varhaishavainnointi, riskien vähentäminen, hoitaminen, kuntouttaminen ja yhteiskuntaan uudelleen sijoittaminen ovat tärkeitä asioita. Olemme hyvässä asemassa kertomassa hyvistä käytännöistämme tällä alalla. Aiomme tukea myöskin näitä päätelmiä, joita tällä hetkellä on esillä. Haluamme saada lisää kansainvälistä koordinointia ja yhteistyötä, jotta voidaan ennaltaehkäistä ja vastata huumausainesiin liittyviin rikoksiin. Lisäksi on aivan yhtä tärkeää ottaa huomioon ne yhteydet, joita huumausainekaupalla ja muulla järjestäytyneellä rikollisuudella, korruptiolla ja rahanpesulla on. EU toimii aktiivisesti edelleenkin alueellisellakin tasolla. Europol on mukana määrävässä asemassa, kun se tarjoaa asiantuntija-apua ja helpottaa tietojenvaihtoa ja hyvien käytäntöiden vaihtoa. Vaadimme myös sitä, että saadaan aikaiseksi tehokasta kansainvälistä yhteistyötä suhteessa haasteisiin, joita on esimerkiksi internetissä tapahtuva huumausainekauppa ja uudet psykoaktiiviset aineet. Nämä koskevat kaikkia maailman alueita. Painotamme myös sitä, miten tärkeää on rakentaa huumausainepolitiikkaa, jossa on objektiivisia arviointi- ja valvontajärjestelmiä. Meillä on myöskin oma huumausainetarkkailukeskuksemme EMCDDA Lissabonissa, joka pyrkii juuri näihin tavoitteisiin vakaasti. Lopuksi katsomaan tässä, oletteko hereillä kun sanoin tämän lauseni väärin, niin tarkistamme erityisesti naisten ja lasten asemaa. Siitä syystä olemme etunenässä, kun pyydämme kansalaisyhteiskunnan mukanaoloa, kun määritellään huumausainepolitiikan sisältöä. Meillä on 45 kansalaisjärjestön ryhmä, joka käsittelee näitä kysymyksiä, joilta saamme jatkuvasti neuvoja. Arvoisat parlamentin jäsenet, kuuntele mielelläni puheenvuorojanne ja otan ne huomioon, kun valmistelemme tätä asiakirjaamme ja osallistumistamme UNCOSiin. Kiitoksia. Thank you very much, Kiitoksia paljon komission jäsenelle. Nyt aloitan keskustelun poliittisten ryhmien puhujat ensin. Edustaja Boni, olkaa hyvä, puolitoista minuuttia. Madame kom- Puhemies, komission jäsen. YK kokous tulee tarjoamaan mahdollisuuden edistää eurooppalaista lähestymistapaa, joka liittyy huumeisiin. Samalla voimme puuttua kysyntään ja tarjontaan ja taistella huumeista johtuvia ongelmia vastaan. Euroopan lähestymistapa on ainutlaatuinen, koska me onnistuneet luomaan koordinoidun järjestelmän 28 huumepolitiikan välillä. Ne on yhdistetty, niitä on vahvistettu toimenpiteillä, joihin on ryhdytty EUn tasolla. Kyse on mallista, jossa erityinen rooli on Euroopan huumausaineiden ja väärinkäytön seurantakeskuksella. Siellä tehdään riskiarviointeja. Meidän pitäisi jakaa myöskin tietoamme alueellisten järjestöjen kanssa. Euroopassa meidän pitäisi edistää sitä, että kuoleman tuomio lakkautetaan ja ihmisiä, annetaan oikeus terveydenhoitoon ja muihin palveluihin ihmisiä, jotka ovat huumeriippuvaisia. Asenteita ja muuta. Heitä ei pidä leimata ihmisiä, jotka ovat huumeista riippuvaisia, eikä heitä pidä myöskään kriminalisoida, vaan pikemmin täytyy edistää ennaltaehkäisyä. Samalla täytyy ryhtyä valistukseen. Ihmisiä täytyy kertoa, kuinka vaarallisia kaikki huumeet ovat. Kolme seikkaa. Ensinnäkin johdonmukainen integroitu lähestymistapa. on siitä täytyy kehittää entisestäänkin yhteistyöllä terveysviranomaisten, oikeus- ja poliisiviranomaisten, yhteiskunnan välillä siten, että autetaan ihmisiä, hoidetaan heitä, koulutetaan ja valistetaan ihmisiä. Toisaalta tarvitaan koordinoitu, koordinoidumpaa taistelua järjestänyt rikollisuutta vastaan. Sekin täytyy olla prioriteettina. Toiseksi meidän täytyy mukautua uuden tyyppisiin tapoihin jakaa huumeita. Tässä otetaan myöskin internettä huomioon. Huumekauppa on muuttunut. Tässä on myöskin oikeus- ja poliisiviranomaisen oma roolinsa saman vanhemmilla ennaltaehkäisevillä järjestelmillä. Kolmanneksi meidän pitäisi ymmärtää ilmiö, joka liittyy uusiin päihteisiin, jotka ovat yhä enemmän, enemmän uhkia. Meillä täytyy olla varhaisvaihdusjärjestelmä, että voimme paljon nopeammin reagoida muutoksiin huumemarkkinoilla. Meidän täytyy käyttää kaikki mahdolliset resurssit hyväksi, erityisestikin EMCDDDAn roolia, että Euroopassa täytyy vahvistaa eikä huumasaaren seurantakeskuksen roolia. Kiitoksia. Edustaja Zani haluaa esittää teille kysymyksen sinisen kortin nojalla. Hyväksyttekö tämän kysymyksen? Sopiko tämä teille? Kiitoksia puhemies. Kiitän tilaisuudesta saada esittää kysymykseni. Olen samaa mieltä näistä näkymistä ja kriteereistä, jotka mainitsitte. Yksi asia kuitenkin, kun puhutaan harmonisoidusta politiikasta, uskotteko todella – että tämä on mahdollista. Esimerkiksi Unkarissa C-hepatiitti tapausten määrä on lisääntynyt 50 prosentilla, koska eh, hallitus lopetti neulojen eh, korvausohjelman. Edustaja Boni, olkaa hyvä. Thank you very much. I... Kiitoksia paljon. Uskon, että on tärkeää ymmärtää, että terveysviranomaisten rooli on jäsenvaltioiden päätettävissä. Euroopan tasolla voidaan kyllä ryhtyä toimenpiteisiin, että voitaisiin koordinoida ja harmonisoida jotakin toimenpiteitä, mutta uskon, että tässä täytyy olla oikea tasapaino. Yhteistyötä voidaan edistää kyllä, ja tämä on yksi tärkeimpiä toimenpiteitä, mutta toisaalta meidän täytyy muistaa, että monet jäsenvaltiot harrastavat, harjoittavat omaa politiikkaansa huumeiden suhteen. Uh, now, Schlein, one Edustaja Schlein, puolitoista minuuttia. Grazie, Presidente. Eh, nella sua relazione... Kiitoksia, hyvä puhemies. Vuonna 2014 vuosikertomuksessa Italian mafian vastainen pääosasto halusi todeta, että rangaistustoiminta on täysin epäonnistunut, kun kysymys on kevyistä huumeista, kuten kannabishuumeista. Eh, sillä ajateltiin, että olisi ehkä parempi ottaa rangaistukset pois kokonaan tältä puolelta ja katsoa, että se vähentäisi oikeuslaitokseen kos- oikeuslaitosta koskevia paineita ja näin voitaisiin taistella paremmin myös mafiaa vastaan. Nämä ovat hyvin voimakkaita viestejä, kun katsotaan sitä, millä tavalla voidaan täytäntöönpanna olemassa olevaa lainsäädäntöä. Lisäksi monet maat, kuten Uruguay, ja jotkut osavaltiot Yhdysvalloissa ovat dekriminalisoinnin myötä saaneet myönteisiä vaikutuksia aikaiseksi. Ja kun katsotaan Unkaria, niin tässä meillä on ainutlaatuinen tilaisuus katsoa uudelleen maailmanlaajuista huumausainepolitiikkaamme, keskittyä ihmisiin, terveyteen ja ihmisoikeuksiin ja olla riittävän rohkeita, että muutetaan kurssia. Me emme ole onnistuneet vähentämään laittomia huumausaineiden käyttöä, olemme vain stigmatisoineet niitä, jotka niitä käyttävät ja täyttäneet vankilamme. Rikollisjärjestöt kykenevät myöskin saamaan aikaiseksi valtavat määrät rahaa tällä alalla. Siitä syystä meidän tulisi todellakin toimia nyt. Nyt. Seuraavaksi edustaja Jurek, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Kansanterveys on perusoikeus ihmisoikeus. Millään hallituksella ei ole oikeutta toimia muuten kuin todella suojellen kansalaistensa terveyttä. Eh, huumausaine riippuvaisia ihmisiä tulisi auttaa eh, ja tulisi torjua eh, kaikenlaista rikollista toimintaa. Ja meidän avainviestimme tulee olla se, että kielletään nämä kuoleman rangaistus umausaine rikoksiin liittyen. Kun ajatellaan kaikkia mafioita, joita tässä on taustalla, niin on myös niin, että huumausaineita on käytetty hyvinkin monilla tavoin. Me pyrimme auttamaan ihmisiä, jotta tämä paha ei pääsisi maihimme. Edustaja Čedovský, yksi minuutti, olkaa hyvä. Dámy a pánové, téma drog považuji v současné době za stejně aktuální. Hyvät naiset ja herrat, huumeita ovat erittäin päivänpolttava asia maahanmuuton lisäksi. Uskon, että huumeet ovat keskustelussa kuitenkin jääneet taka-alalle. Olemme näet uusia suuntauksia viime aikoina huumemaailmassa. Kansainvälisen yhteisön täytyy reagoida, mikäli emme halua, että nämä huumeet leviävät entisestäänkin. Kun tarkastelemme huumetilastoja, uusia huumeita syntyy jatkuvasti. Vuonna 2014 esimerkiksi oli 101 uutta riippuvaisuutta aiheuttavaa ainetta tullut markkinoille. Lisäksi saman aikaan huumeet, huumeista johtuvat ilmiöt ovat lisääntyneet. Internetkauppa, laiton huumekauppa internetissä on lisääntynyt. Euroopassakin on tuhansia verkkosivuja, joilta nuoret ja lapsetkin voivat saada näitä päihteitä ja huumeita käyttöönsä. Kyse ei ole pelkästään eurooppaisten ratkaisujen löytämisestä. Me tarvitsemme maailmanlaajuisia globaaleja ratkaisuja ja ryhtyä myöskin ennaltaehkäisiin toimiin. Seuraavaksi puhuu edustaja Kirkos puolitoista minuuttia. 1998 Haluaisin äh, todeta, että kyseessä ovat tärkeät toimenpiteet, joiden avulla voidaan myös ennaltaehkäistä toimintaa. 80 prosenttia rahasta menee nimenomaan poliisitoiminnan tukemiseen. Ja se, mitä olemme saaneet aikaiseksi, on vain illusio siitä, että saadaan jotain tehtyä. On tärkeää, että me otamme myös huomioon hoitotoimenpiteet, jotka kohdistuvat huumausaineiden käyttäjiin – ja että tällaista hoitoa tarjotaan myös vankiloissa. Meidän täytyy toimia ennaltaehkäisevästi, sillä tartuntataudit leviävät voimakkaasti myös huumausaineiden käyttäjien keskuudessa. Meidän täytyy myös kyetä säästämään näillä toimenpiteillä niin, että saadaan kansanterveyden tilanne paranemaan. Viimeisen edustaja Paul Jack, olkaa hyvä. se svými předřečníky, pokud jde právě o roli prevence. Kiitos puhemies. Olen ihan samaa mieltä ennaltaehkäisyn tärkeästä roolista ja siitä, että huumausaineiden käyttäjiä ei saa sulkea yhteiskunnallisen toiminnan ulkopuolelle. Kun ajatellaan erilaisia kansalaisjärjestöjä ja muita tahoja, jotka tukevat ihmisiä, pyrkivät saamaan heidät palaamaan tavalliseen elämään, niin tämä on hyvin tärkeää. Ja kun sitten puhutaan erilaisista riippuvuutta aiheuttavista aineista, joita EUnkin alueelta on löytynyt, 23 äh, tonnia viime vuonna takavarikoittiin. Nämä kaikki aineet täytyy myös rikosoikeudellisesti määritellä ja tunnistaa. Ja mm, keskustelussa kyse onkin nyt siitä, että mikä mm, Euroopan unionin toimivalta on YK-konferenssissa ja mitkä kohdat sisältyvät yhteiseen kantaan toivottavasti myös nämä uudet huumausaineet, uudet huumeet. Menetys ilman puhujalasta ensimmäisenä puheenjohtaja Kaput. Kiitoksia puhemies. Yksi seikka usein jää huomaamatta, kun puhutaan huumeista. Kyse ei ole tukahduttamistoimista, vaan pikemmin täytyy tarkastella huumeiden vastaisen taistelun ympäristövaikutuksia. 2012-2013 miljoonia eikkereitä metsää tuhottiin samalla kun taisteltiin kokainiviljelyä vastaan. Open Society Foundation teki tutkimuksen asiasta juuri ympäristövaikutus, joka oli taistelulla huumeita vastaan. Juuri se kaikkein eniten aiheutti tuhoa. Suurempaa tuhoa kuin sosiaaliset seuraamukset, joita huumeiden käytöstä on. Tukahduttamispolitiikka on ollut vaihtoehto, joka on vain lisännyt huumekauppiaiden ja salakuettien voittoja. YK yleiskokous nyt aikoo ottaa tämän puheeksi asiantuntijoiden avulla. Tämä on ainoa tapa puuttua huumeiden vastaisen taistelun seuraamuksi. Meidän täytyy ryhtyä kaikkiin toimiin, pelkästään ennaltaehkäiseviin ja tukahduttaviin toimiin. <laughs> Thank you. Kiitoksia. Edusta Maria seuraavana. Kiitos, kirja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 puhemies. Kun puhutaan näistä pakolaisvirroista, sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta, eh, muun muassa Latinalainen Amerikka on nyt tilanteessa, jossa salakuljetus ja huumekauppa vain lisääntyvät. Ja tämä YK erityiskokous voisi tarjota nyt todellisen mahdollisuuden kansainväliselle yhteistyölle Ähm, tärkeää ovat myös kovat rangaistukset äh, ja nollatoleranssi huumekauppiaiden suhteen, äh, samoin huumeiden äh, internetkauppa. Ja kyllä nuorten valistaminen on myös äärimmäisen tärkeää ja huumeisiin sortuneet pitää saada takaisin muiden ihmisten piiriin. Kiitos. Viimeisenä edustaja Jakocic. Dobro je da Europska unija sa 28 glasova jasnih Kiitoksia puhemies. Meillä on teksti, joka liittyy YK yleiskokoukseen ja sen valmisteluihin. Eurooppalainen konseptimme, meidän kokemuksemme joita saatu Euroopassa huumeiden käytön ehkäisystä ja keskustelua kansalaisyhteiskunnan kanssa ja mitä tulee huumeiden käyttäjien kuntouttamiseen täytyy ottaa huomioon. Terveysjärjestelmän puolella täytyy myöskin ryhtyä tiedotuskampanjoihin monissa kaupungeissa ja alueilla on tehty valistustyötä huumeita vastaan. Uskon, että nämä eurooppalaiset kokemukset ovat, voivat olla erittäinkin merkittäviä koko maailmankin kannalta. Niistä voi ottaa opiksi. Meidän kokemuksemme ja myöskin Europolin työstä on merkittävää. Kun halutaan valita joko ennaltaehkäisy tai tukahduttaminen, niin ennaltaehkäisy on aina parempi asia kuin jälkihoito. You have the... Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Nyt komission edustaja saa puhua. Arvoisa komissaari, olkaa hyvä. Thank you very much, madam. Kiitoksia, hyvä puhemies. Todennäköisesti on paljon keskusteltavaa tämän otsikon alaisuudessa New Yorkissa myöhemmin tänä keväänä. Viittasitte siihen, millä tavalla toimimme, ja EU vie eteenpäin kaikkia näitä asioita, joita mainitsimme. Internetkauppa, tarkkailukeskuksen tunnistamat uudet aineet, niitä on miltei yksi viikossa. Ja sitten kuntoutus, hoito, ennaltaehkäisy. Lisäksi mainitsitte täällä sen, että dekriminalisoitaisiin. Eri maat ovat valinneet erilaiset tavat toimia. Se itse asiassa ei ole nyt ollenkaan esityslistalla, mutta olemme kuunnelleet myös eri maiden näkemyksiä ja mahdollisia vaikutuksia tämän kaltaiselta toiminnalta, vaikka nyt on vielä liian aikaiselle varhaista päätellä sitä, mikä vaikutus näillä toimilla on ollut. Parlamentti on mukana arvioinnissa ja seurannassa ja aiomme välittää tämän näkemyksen myös Avramopoulosille, joka on mukana neuvotteluissa. Pyrimme tekemään kaikkemme, jotta EU olisi aktiivisesti mukana UNCAS-kokouksessa ja jotta voisimme saada aikaiseksi myös ratkaisuja tähän valtavaan maailmanlaajuiseen ongelmaan niin, että voitaisiin myös saada aikaiseksi hyvä YK poliittinen päätöslausuma, joka on tarkoitus julkaista vuonna 2019. Kiitoksia kovasti erittäin hyvästä keskustelusta. Thank you very much. Kiitos puhemies. Niin kuin komission jäsen juuri totesi, useimmat aiheet, joihin täällä eh, viitattiin, ovat esityslistalla. Me tulemme tekemään kaikkemme sen eh, siitä huolehtimiseksi, että Unkas eh, toteuttaa toimia, joita EU on ajanut jo vuosien ajan, eli kansanterveyteen ja ihmisoikeuksiin perustuva huumepolitiikka. Ja todella tuo kuoleman rangaistus ei ole tehokas eikä suhteessa huumerikoksiin, joten sen poistamista ajamme. Samoin pyrimme tuohon loppu, konferenssin loppuasiakirjaan saamaan sanamuodot, jotka Äh, suojelevat äh, kansalaistemme terveyttä. Meillähän on todistusaineistoa siitä, että meidän toimemme toimivat. Kiitos oikein paljon. Kiitos oikein paljon. Äh, toivotamme teille onnea matkaan. Tämä keskustelu päättyy. Nyt siirrytäänkin